komission työohjelma 2014. Tässä ei ole ollenkaan Catch the Eye-osiota tai sinisen kortin järjestelyä. Meillä on vain 40 minuuttia aikaa tähän keskusteluun. Ja vaikka tässä ainoastaan puhuu komission varapuheenjohtaja Shevchovic ja sitten kunkin ryhmän edustajia, niin pyytäisin kuitenkin, että kaikki todella huomioisivat tämän annetun puheajan, jottei tässä kävisi niin, että myöhästyisimme Saharov-palkinnon jakotilaisuuden aloitusajasta. Ja sen takia annankin puheenvuoron varapuheenjohtaja Shevchovicille. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. President, honorable members. It's a great pleasure. Kiitos oikein paljon, hyvä puhemies, hyvät edustajat. On ilo esitellä teille tämä työohjelma vuodelle 2014. Tässä on molemmat toimielimet ollut mukana ja tässä lähdetään liikkeelle eh, kaikista eri päätöslausunnoista, mitä on tehty ja eri eh, valiokuntien päätöksistä. Poliittinen vuoropuhelu johtaa siihen, että syntyy todellista konsensusta, joka liittyy avainprioriteetteihin eh, nyt ollaan menossa eh, seuraavan istutunaisen kauteen ja kansalainen voi havaita, että meillä on todellista suuntaa olemasta. Halutaan pankkiunioni täydentää ja toimia eh, työpaikkojen ja kasvun osalta. Ohjelmassa korostetaan sitä, että on pidettävä yllä kovaa tahtia niiden uudistusten osalta, joista on sovittu viimeisen viiden vuoden aikana komissio haluaa saada avainkysymyksistä Eh, asiat etenemään ja laskemme parlamentin tuen varaan. Haluamme myös, että jäsenvaltiot panevat nopeasti täytäntöön kaiken, mistä on jo sovittu. Ja tämä on erityisen tärkeää, jos ajatellaan monivuotisia rahoituskehyksiä. Tässä parlamentti on ollut keskellä sijalla, kun on päästy budjetista yksimielisyyteen. Näin halutaan edistää investointeja ja tukea yhteisöä ympäri Euroopan. Ja on hyvä, että tästä eh, eilen saatiin myönteinen äänestys äänestystulos. On tärkeää, että rahoituskeykseen liittyvät ohjelmat nyt lähtevät käyntiin, jotta saadaan konkreettista tulosta niille kansalaisille, joihin kriisi on vaikuttanut. Hyvät edustajat, me olemme vaikeassa tilanteessa pyrkineet kovasti eh, edistämään talouden elpymistä, jotta kansalaiset ja markkinat voivat lisätä luottamusta. Nyt on eh, myönteisiä merkkejä, mutta ei saa olla liian itsetyytyväisiä. Meidän on mentävä vielä eteenpäin yhdessä. 2014 eh, ohjauskausi aloitettiin äskettäin komission toimesta. Tämä on nyt jo eh, hyvin käynnissä oleva harjoitus, mutta tämä on ensimmäinen kerta, että komissio on antanut eh, vuostaista budjettiehdotuksesta kansallisesti oman lausuntonsa viime perjantaina. Tässä halutaan lisätä EMUn syventämistä ja varmistaa, että demokraattinen kontrolli toituu yhteinen valvontajärjestelmä muuttaa pankkialan tilannetta. Tähän tarvitaan rinnalle kriisinratkailujärjestelmä ja pankin elvytys- ja kriisinratkaisujärjestelmä ja talletusten takujärjestelmä ennen tämä parlamenttivaiheen eh, loppua. Pitää myös miettiä sitä, miten voidaan lisätä kasvua. Tämä on yhä aika kaukana oleva tavoite. Haluamme erityisesti esitys etusijalle nuorten työttömien tukemisen. Tarvitaan nuorisotakuuta ja yhteisövaroja. Pitää käyttää älykkäästi nuorten hyväksi. Kuusi jäsenvaltiota on jo kertonut meille nuorisotakuun äh, täytäntöpano ohjelma luonnoksista ja varmistamme muiden kanssa, että ennen loppuun vuotta nämä saadaan eh, laadittua niin, että kaikki varat nuorisotakuuseen voidaan käyttää hyvin. Tarvitaan myös eh, lisää yhteistyötä työllisyyspalveluiden välillä ja saatavaa rahoitusta on tehty päätöksiä kohesiosääntöjen muuttamisesta ja tämä johti sitten uusiin rahoitusjärjestelyn käyttöön komissiolla on vihreä kirja tulossa sitten 2014 uusi ehdotus, kun taloudellinen elpyminen on vasta mm, heikkoa meidän käyttöä hyväksi yhtenäismarkkinoiden kaikki e, potentia ja edistettävä kilpailukykyä kaikilla aloilla tarvitaan e, hyvä teollisuuspohja ja hyvät säännöt jotta markkinat voivat toimia. Siksi meillä on eh, yhteismarkkinasäännökset, jotka koskevat eh, maksusuorituksia, eh, sähköisiä allekirjoituksia ja niin poispäin. Kaikki tämä näkyy yhtenäismarkkinoilla, mutta myös se tuntuu kansalaisten arjessa meidän on jatkettava työtä, jotta voidaan saada myös energiaan yhtenäismarkkinat todellisiksi ja on mietittävä pitkää aikaväliä ja ajateltava, että tarvitaan pitkän aikavälin sijoituksia energia-alalla ja tämä on yksi syy siihen, että komissio haluaa tehdä ehdotuksia eh, ilmasto- ja energiapolitiikkaa koskien 2020 jälkeen. Me olemme arvoyhteisö ja kun nyt mietimme paljon taloutta, arvoja saa unohtaa. Meidän vapautemme on hyvinvointimme takana kasvun ja työllisyyden parantamisen eh, eteen meidän on parantava vapauksiamme ja on huomioitava uudet eh, haasteet ja uhat ensi kuukausien aikana tietosuoja puitteilla pyritään varmistamaan se, että kansalaiset ja yritykset voivat turvallisesti toteuttaa vapauksiaan. Komissio miettii myös oikeusvaltioasioita ja osallistuu jota koskevan käsittelyyn, eikä saa unohtaa, että haluamme miettiä myös poliittisten puolueiden rahoitusta ja tehdä sitä päätöksen hyvissä ennen seuraavia vaaleja. 2014 komissio jatkaa Euroopan arvojen ajamista ympäri maailman. Haluamme olla selkeä eh, ja toimiva taho ympäri maailman, humanitaarinen apu niille, jotka eniten sitä tarvitsevat. Meillä on myös naapuruspolitiikkaa, joka varmistaa sen, että Eurooppa on eh, turvallisen kehityksen ankkuri Euroopassa. Hyvä puhemies, hyvät edustajat, nyt meidän pitää suunnata energiamme siihen, että teemme kaiken voitamme jäljellä olevana eh, aikana. On varmistettava se, että rahoituskehyksen ohjelmat lähtevät käyntiin nopeasti. Komission alusta alkaen tehnyt hyvää yhteistyötä. Parantin kanssa meillä on yhteiset tavoitteet ja olemme yhteisesti tietoisia Euroopan tarpeista. Jatketaan näin nyt viimeisinä kuukausina eh, tätä toimikautta ja tehdään selväksi kansalaisille, mitä voidaan tehdä, jotta Eurooppa voi olla yhtenäisempi ja avoimempi maailman suuntaan. Kiitos oikein paljon. Señor vicepresidente. Kiitos varapuheenjohtaja ja nyt sitten eri poliittiset ryhmät käyttävät puheenvuoronsa ensin kansanpuolueen nimissä kaksi ja puoli minuuttia. Edustaja Saajar. Tisztelt elnök úr, tisztelt Hyvä puhemies, hyvät edustajat. 2014 komission työohjelma sen on pyrittävä juuri tähän tavoitteeseen, josta saimme äsken kuulla. Eli että meillä olisi tietyt selkeät tavoitteet kansanpuolueen kannalta työohjelman mainitsemista asioista tärkeimpiä on uudelleen teollistaminen, työpaikkojen luominen. Siinäkin haluamme korostaa nuorisotyöttömyyden torjumista ja on tuettava pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja varmistettava, että euroalue on toimintakykyinen taloudellisesti. Kaiken tämän on toteuduttava ja on joka hetkellä pystyttävä todellakin toimimaan niin, että varmistetaan, että Euroopan toiminta tuo jotain lisää kansalliseen toimintaan. Nyt ei voi olla niin, että eh, äänestäjät kokevat, että Euroopan unioni puuttuu sellaisiin asioihin, jotka kannattaisi ratkaista paikan päällä. Ja kansalaisten on voitava kokea, että Euroopan unioni auttaa kansallisia pyrkimyksiä juuri näiden kysymysten ratkaisussa. Eli pitää aina tehdä tämä eurooppalainen lisäarvotesti jokaisessa yhteydessä ja myös selvää, että jos tulee kriisi, niin jäsenvaltioiden ongelmia ei välttämättä ratkaista niillä keinoilla, mitä on kokeiltu aikaisemmin, jotka eivät ole toimineet. Nyt tarvitaan kriisissä myös uudenlaisia ratkaisumahdollisuuksia ja siksi on tärkeää, että toimielimet auttavat eh, näiden uuden eh, ratkaisujen löytämisessä ja niistä voi sitten oppia. Ei tarvita liikaa säätelyä tämän takia, mutta sekään ei ole oikein, että jätetään sääntelemättä sellaisia aloja, joilla itsesäätely ei ole riittävää, pitkälle menevää. Jos ajatellaan unionin eh, päätöksentekoa ja komission työohjelman täytäntöönpanoa, niin pitää huomioida se, että tämä vuosi on se, jolloin meidän ja komission ja neuvoston jäsenvaltioiden on osoitettava, että eurooppalainen lisää arvo on niin tärkeä, että jos sitä ei olisi, niin tämä olisi todella haitaista kansainvälisille. Kiitos oikein paljon ja tervehdimme näin komission työohjelmaa. Kiitos edustaja Sayer ja seuraavana kaksi minuuttia Enrique Guerrero. Kiitos puhemies, voin yhtyä komission varapuheenjohtajan viimeisiin sanoihin. Meidän on todellakin oltava tehokkaita, jotta voimme tehdä kansalaisille selväksi seuraavan kuukausien aikana, että me pystymme vastaamaan heidän huoliinsa, heidän tarpeisiinsa. Minun ryhmäni ei halua, että eh, komissio ei tee mm, tarpeeksi töitä, vaan nyt on todellakin tehtävä kaikki eh, mahdollisimman paljon töitä. Heidän on mietittävä eh, myös sitä, mitä muistetaan eh, sitten jälkeenpäin. Nyt on huomioitava tietyt prioriteetit entistä paremmin, eli kasvu, työllisyyden luominen, työllisyyden laatu, työntekijöiden oikeuksien puoltaminen, kaikkien työntekijöiden, erityisesti näiden, eh, niiden työntekijöiden, jotka ovat joutuneet siirtymään unionin sisällä, joiden eh, oikeudet ovat nyt eh, vaaran alaisia. Ja toisaalta tarvitaan nuorisotyöttömyyden torjuntaa. Tällä hetkellä 15 jäsenvaltiossa on 20-30 prosentin nuorisotyöttömyys kuudessa maassa yli 30 prosenttia prosenttia ja neljässä yli 40 prosenttia ja kahdessa yli 50 prosenttia. Ainoastaan kuusi maata on hyväksynyt nuorisotakuuohjelmansa. Minä pyytäisin, että komissio yhä näitä painostaisi. Ja sitten jos ajatellaan eh, epätasa-arvon torjumista ja yhteiskunnallisen ja alueisen kohesion edistämistä, se, että on tällaisia makroehdollisuussääntöjä niiden maiden kohdalla, jotka eniten varoja tarvitsevat, on väärä päätös. Tämä menee nyt väärään suuntaan. Päätös, että vähennetään sosiaalirahaston varoja kriisin vallitessa menee väärään suuntaan, juuri päinvastaiseen. Ainoastaan jos päästään 25 prosenttiin eh, koko rahastojen varoista voidaan pitää yllä nykyinen sosiaalirahaston politiikka, eikä sitä jouduttaisi näin vähentämään seuraavana vuosina, kun edessä on aivan ennennäkemätön sosiaalinen kriisi. Kiitos Enrique ja sitten liberaalien nimissä puhuu ystävä Andrew Duff. Uh, Puhemies, liberaaliryhmä toivottaa tervetulleeksi tämän tiukan komission työohjelman ja sen korkeat tavoitteet toimikauden loppuun mennessä. Näin yleisesti ottaen komission työohjelman luonnostelumenettely toimii hyvin komission ja parlamentin kesken. Mitä tästä kuitenkin puuttuu, on eh, ministerineuvoston kieltäytyminen omasta osuudestaan yhteisen työelämän rakentamisessa toimielinten kesken. Sen sijaan meillä on troikkatyyppisiä puheenjohtajavaltion ohjelmia, joissa pidetään kiinni omista asioista, jotka eivät ole, ja kaikki olemat eivät ole johdonmukaisia. Ja jos haluamme parantaa suoritusta unionissa, niin nyt on se aika, että Euroopan neuvosto antaa asialle suuntausta ja hallinnoi normaali neuvoston toimintaa. Toivottavasti uusi parlamentti ja uusi komissio pyrkivät ottamaan neuvoston kokoonpanon mukaan tuleviin työohjelmiin. Kiitoksia. Äh, gracias, Andrew. en Kiitos Andrew. Vihreitä edustaa nyt kollega Janik Shadow. Kiitos puhemies. Hyvä komission varapuheenjohtaja, hyvät kollegat, kun vapaakauppasopimuksia neuvotellaan USAn kanssa, niin ne ovat hyvin tärkeä osa komission työohjelmaa. Te tiedätte kaikki, että tässä on nyt yhteiskunnalliset oikeudet neuvottelujen kohteena yleiset palvelut, kuluttajien oikeudet, hormoni, liha, tietosuoja, kaikki nämä kysymykset. Kuitenkin näitä neuvotteluja eh, käydään täydessä hämärässä Euroopan kansalaisen kannalta. Tämä ei ole demokratia. Te puhuitte demokratiasta, te puhuitte arvoyhteisöstä mutta komissio ja neuvosto kieltävät tällä hetkellä kansalaiselta tiedot tästä neuvottelumandaasta ja tällä tavalla demokratia poljetaan. Tämä vahvistaa kansalaisten näkemystä siitä, että vain ylikansalliset yritykset jylläävät ja tässä kansalaisten oikeudet unohdutaan. Vihreät haluavat täysin avoimia neuvotteluja, joiden myötä Euroopan kansalaiset tietäisivät, kuinka näitä asioita neuvotellaan. Kiitos edustaja Shadow ja Euroopan konservatiivien reformistien nimissä puolitoista minuuttia edustaja Simanski. E, Hyvät e, naiset ja herrat, kunkin Euroopan unionin komission ensimmäinen tehtävä on arvioida eurooppalaista lainsäädäntöä kilpailukyvyn kannalta. Mutta myöskin Euroopan unioni on tänä päivänä vastuussa siitä, että eurooppalainen talouden toiminta on hiipunut. Meidän pitää vähentää eh, byrokraattista taakkaa pk-yrityksiltä. Meidän pitää vapauttaa palvelumarkkinat ja digitaaliset markkinat. Tämä toisi meille huomattavaa hyötyä. Me tarvitsemme uutta sääntelyä, mutta sitä sääntelyä pitääkin tarkastella, kuten brittihallitus ja kuusi muuta hallitusta ovat erottaneet. Se pitää, pitää arvioida kilpailukyvyn kannalta, onko tämä lainsäädäntö tarpeen. Emme tarvitse liikaa lainsäädäntöä, mutta me tarvitsemme ennakoitavuutta investoijille erityisesti vapaakauppasomuksen yhteydessä USAn kanssa. Tämän päivän välineet pitää myöskin panna käytännössä täytäntöön. Kiitos edustaja Simanski. Ja sitten Euroopan vapauden ja demokratian ryhmän nimissä puolitoista minuuttia edustaja Paksas. Pone Pirmininkä, Kiitos puhemies. Hyvät kollegat ensi vuonna EUlla on edessään tiettyjä haasteita. Tärkeää on päästä takaisin kestävään ja älykäseen kehitykseen, e, kasvuun ja työllisyystilanteen on parannettava. Olen samaa mieltä siitä, että yleistavoitteena pitää olla taloudellinen kasvu ja työllisyyden parantaminen, erityisesti nuorten osalta, on myös parantava rahoituksen saantimahdollisuuksia. Ehdottaisin kuitenkin, että meillä pitäisi olla paremmin eriteltyjä toimia. EU haluaa nyt säädellä esimerkiksi kurkkujen, banaanien tai kananmunien kokoa, mutta tärkeää olisi säätää pakollinen vähimmäispalkka kaikille eurooppalaisille. Me voimme mennä kadulle huutamaan siitä, että yhtenäismarkkinoita on vahvistettava, mutta ne eivät vahvistu, jos lähes viides osa eurooppalaista asuu tai ja elää köyhyysrajan alapuolella. Minusta komission pitäisi miettiä uusia tapoja edistää nuorisotyöllisyyttä jäsenvaltioissa. Tässä mielessä voitaisiin tukea työnantajia tai vähentää työn verotusta tai suosittaa, että otettaisiin käyttöön yhtenäinen työn verotus. Niitä, sitä voitaisiin esimerkiksi leikata puolella, jos työntekijänä alle 30-vuotias. Kiitos edustaja Paksas ja viimeinen kollega, joka puhuu nyt sitoutumattomien nimissä puolitoista minuuttia annamme edustajan Borgetsiolle. Puheenjohtaja Lampetus jälkeen paljon puhuttiin maahanmuutosta, mutta tehtyä ei mitään. Myöskin 2013-2014 ohjelma, siinäkin on vähän näkyvissä tähän liittyen, jotta voitaisiin joku tällainen strategia, joka vaikuttaisi salakuljetukseen, kuten Lampedusassa oli tapahtunut. Ja yksi kysymys tähän liittyen. Mitä komissio odottaa sitten parlamentilta toimia tähän myöskin vaikka Saksan pankkien suhteen. Ne ovat suuria johdannaiskaupan toimijoita, myöskin veroparatiiseja. Siellä on miljardeja euroja. Jotkut niistä on pelastettu valtion tuilla, erityisesti Landesbanken tyyppiset pankit. Niin nyt meidän pitää katsoa erityisesti tätä, tämän alueen avoimuutta ja pyytäisin komissiolta toimia tämän suhteen. Pitää myöskin ke- kehittää kuljetusasioita eurooppalaisten kansalaisten kannalta. Entäs Sardinian tilanne, mikä siellä, siellä ei ole taas tehokkaita teitä, joilla voidaan apuja tai apukuljetuksia tehdä. Jotain tässä on tapahtunut kyllä nyt, mikä on nyt väärin. Sardinia on käytty Italian valtion taholta ihan tällaisena siirtovaltiona. Eli meidän pitää kuitenkin puhua selkeästi näistä alueista ja eikä käyttää niitä kyllä siirtokuntina. He tarvitsevat solidaarista apua, mutta konkreettista apua. Mihin tilanteeseen he on jätetty? koska jos tässä on joku vastuullinen näistä, niin pitää myös poliittisesti kantaa vastuu tästä myös parlamentin taholla. Kiitos kollega. Kiitos kollega, Äänenne eh, puheenjohtaja päättyi ja sitten viimeisenä puhuu komission varapuheenjohtaja. Hän voi ottaa kantaa siihen, mitä eri poliittiset ryhmät ovat edustajansa välityksellä täällä esittäneet. Herra Shevchovic, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Kiitos puhemies. Minä haluaisin kiittää kaikkia jäseniä, jotka ovat kunnioittaneet tätä ensi vuoden työohjelman lyhyyttä. Tämä ei ollut mitenkään hyvin tärkeää, hyvin helppoa löytää näitä ydinkohtia, koska meillä on hyvin paljon ehdotuksia olemassa ja meidän piti sitten valita todellakin nämä painopistealueet. Ja kuten näette tästä tuloksesta, me olemme tehneet parhaamme, jotta me olemme voineet eh, kohdistaa eh, asiat eh, tässä viime vaalikauden loppupuolella nimenomaan niihin ehdotuksiin, jotka tuovat kaikkein parasta lisäarvoa EUlle. ja jotka eniten myötävaikuttavat talouden kasvuun ja työpaikkojen syntymiseen Euroopassa. Te näette näistä liitteistä, että meillä oli ensimmäistä kertaa mukana eh, hyvin näitä ohjelmia, näitä hallinnollisia taakkojen alentamisongelmia olemme ottaneet mukaan ja meillä on myöskin ehdotus eh, direktiiveistä ja asetuksista, joiden myötä me pääsemme e, eroon turhasta byrokratiasta. Tämä on sellainen malli, jota komissio tulee tulevaisuudessakin äh, edustamaan. Herra Duff äh, puhui paremman ohjelman tekemisen puolesta. Ja tämä kyllä heijastelee niitä keskusteluja, joita olemme ministerien kanssa käyneet jos me haluamme ohjelmien paremman toteuttamisen, niin meidän täytyy tätä ohjelmointia ja suunnittelua vahvistaa sekä, sekä Euroopan parlamentin valiokunnissa että neuvoston työryhmissä. Eli sillä tavalla asiat saataisiin edistymään samalla tahdilla. Monet ministerit ovat myös vedonneet siihen, että seuraavien parlamenttivaalien jälkeen meidän pitäisi katsoa tätä kokonaispuitetta yhdessä parlamentin edustajien ja kaikkien toimijoiden kesken. Ja sitten me tekisimme sopimuksen, jossa neuvosto olisi mukana, koska tämä antaisi paljon paremmat tehokkuudet ja, ja myöskin aikataulua parantaisi työssämme. On hyvin tärkeää, että yhteisömenetelmää käytetään ja tietenkin täytyy myös kunnioittaa komission aloitteen teko-oikeutta. Herra Sayer puhui teollisuuspolitiikasta ja on niin, että komissiota tulee tiedonanto, jossa käsitellään talouden kysymyksiä kuuteen energian hintaan. Nimittäin talouspolitiikan kanssa, kannalta ja kilpailukyvyn kammalta energian hinta on hyvin oleellinen kysymys. Meiltä tulee tiedonanto, jotta me voimme sitten ryhtyä sopiviin toimiin. Rakereiro aivan oikein otti esiin sen, että työttömyys on avainongelma, pääongelma Euroopassa. On tietenkin niin, että meidän täytyy paremmin keskittyä kasvuun ja me tiedämme, että työpaikkojen luominen tapahtuu noin kuusi kuukautta sen jälkeen, kun talous saadaan käyntiin. Tällä tavalla pitäisi myös kannustaa jäsenvaltioita huolehtimaan nuorisotakuu kysymyksestä, koska se on asia, jossa voidaan käyttää tätä EU-rahoituksen potentiaalia hyväksi, kun nuorisotyöttömyyttä torjutaan. Samalla voi myös sanoa herra Paksasille eh, tästä työn verotuksesta. Eh, meillä on suurimmassa osassa maita, maiden kohdalla sellainen suositus voimassa, että pyritään välttämään liian ankaraa työn verotusta, jotta voitaisiin kannustaa verotuksella kasvua. Liian kova verotus estää työpaikkojen luomista ja työvoiman liikkuvuutta. Täytyy aina tätä verotuspolitiikkaa pyrkiä sitten sopeuttamaan siihen tilanteeseen, mitä tarvitaan. Ja kiitos siitäkin, että puutuitte tähän raskaaseen hallintoon ja byrokratian ja siihen on todella syytä toimia sillä tavalla, että EU puuttuu asioihin ainoastaan silloin, kun siitä tulee lisäarvoa. Asiasta on puhuttu ministereiden kanssa ja tässäkin talossa siitä asiasta on paljon puhuttu. Tämä tarvi, tähän tarvitaan nyt yhteisiä ponnisteluja. Ehdotuksen, ehdotus tulee tietenkin molempien lainsäätäjätahojen eh, hyväksyttäväksi ja usein täytyy välttää sitten sellaisia toimia, jotka hankaloittavat lakien täytäntöönpanoa. Me teemme tätä säännöllisesti, me teemme hyvin paljon työtä tämän eteen ja joka ikisessä vuosikertomuksessa käydään läpi sitä, kuinka kukin maa ponnistelee, ponnistelee sen eteen, että kansallinenkin hallinnollinen työ vähenee. Ja tällä tavalla me pääsemme terveeseen kilpailuun. Sillä tavalla edistys on hyvä sekä eu tasolla että jäsenvaltioissa, toivon mukaan jo vuoden päästä. Jesse viittasi tähän Lampedusan tragedian. Haluaisin vain kertoa sitä, että tämä Task Force Välimerellä tekee hyvin ankarasti työtä. Ja meillä on jo ehdotukset jo olemassa seuraavaan hankkeeseen tällä alueella olemassa. Ja tämä asia on sellainen asia, jota tullaan käsittelemään sekä parlamentissa eh, että neuvostossa. Sitten TTIP, neuvottelut, te tiedätte kuinka eh, tiedätte kuinka tärkeitä nämä ovat, kuinka me saamme BKTtä kohoamaan Euroopan alueella. Tiedätte, kuinka tärkeää on sekin, että saamme uusia standardeja uusille tuotteille, uudelle teknologialle. Tämä on painopistealueemme. Me hyvin kunnianhimoisia neuvotteluita käymme tästä asiasta. Me haluamme tietenkin EU-kansalaisten ja yritysten kannalta maa parhaan mahdollisen tuloksen. Kiitos taas kerran, hyvä varapuheenjohtaja. En halua lopettaa tätä keskustelua korostamatta sitä, että teidän kanssanne on aina mukava ja helppo tehdä yhteistyötä. Varmasti eh, meidän tulee teitä ikävä. Täällä on puhuttu seuraavista vaaleista ja kuten kaikki tietävät, aina tämän tyyppisissä vaaleissa eh, yleensä joku ministeri tulee parlamenttiin ja joku toinen sitten komission. Ja minä toivon, että kun nämä ministerit saapuvat parlamenttiin ja komissioon, niin ehkä he pystyvät kovinkin paljon oppimaan ja toivottavasti samalla innolla jatkavat työtään, kun he ovat aikaisemmin innokkaasti puolustaneet hallitusten välistä menetelmää ja nyt ehkä sitten siirtyvät e, yhteisömenetelmän kannattajaksi ja sehän on e, unionin rakentamisen takana. Kiitos oikein paljon ja nyt lopetamme tämän keskustelun. Ei, ei tässä vaiheessa, ei nyt ole mitään mahdollisuuksia, mutta työllisyyspuheenvuoro. Jos te hyvin lyhyesti tässä työjärjestyspuheenvuoro, koska komission varapuheenjohtaja nyt puhui tästä parlamentin ja komission yhteistyöstä. Minä esitin kysymyksen neuvottelujen avoimuudesta ja hän ei vastannut. Tämähän on sellainen tilanne, jossa nyt komission edustaja voisi täällä kertoa parlamentille. Edustaja Shadow, varapuheenjohtaja, on vastannut tähän kysymykseen niin kuin hän katsoi sopivaksi vastata, ja kukin voi tietysti olla tyytyväinen tai vähemmän tyytyväinen varapuheenjohtajan vastaukseen. Ja nyt sitten kertoisin teille, miten nyt tämän jälkeen toimimme. Keskeytämme tämän istunnon hetkeksi ja sitten jatkamme virallisesti 12.30 äänestyksiä varten. Mutta toivottavasti kaikki ovat paikalla kello 12, sillä kello 12 pidetään Saharov-palkinnon luovutustilaisuus. Niin, onko siellä työjärjestyspuheenvuoro vielä? Kollega, olkaa hyvä. Tuonne potpredsjedniče, molila bih vas da mi dopustite da u kad e, Hrvatska... E, puhemies, haluaisin sen, että pitäisi mitä muistaisimme sota veteraaneja Kroatista ja toivottaa tervetulleeksi tänne myöskin. Tervehdys heille. Hyvä kollega ja ystävä ilman muuta. Jotkut teistä tiedätte, että minä olen parinkin otteeseen ollut paikalla Vukovarissa myös silloin, kun juhlimme sitä, että työntekijöiden taloon uudistus valmistui ja minä olen todella lähellä Vukovaria tai se on lähellä minun sydäntäni ja minusta on hyvin tärkeää olla juuri tässä yhteydessä eh, puhetta johtamassa, kun tällaisia tärkeitä vieraita on paikalla. Nyt siis keskeytämme istunnon ja jatkamme kello 12 ja toisaalta 12.30 äänestysasialle. Kiitos kaikille.